Witam koleżanki i kolegów. Niin hyvät äh, naiset ja herrat. Me jatkamme äh, täysistuntoa, joka keskeytettiin 23. päivä kesäkuuta 2010. Hyväksytyt tekstit 23. Äh, kesäkuuta 2010 ja pöytäkirjat ovat saatavissa. Onko tähän kommentoitavaa? Niinpä eh, hyväksymme pöytäkirjat. Minulla on muutama kommentti, muutama tiedonanto. Eh,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 uskonnollisen yhteisön kotia tuhottiin Iranissa ja haluaisimme, että Iran noudattaa kansainvälisiä sopimuksia ja standardeja. Parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia, jotka liittyvät Iranin uskonnollisiin vähemmistöihin. Me olemme useaan otteeseen tuominneet kuolemantuomion, jota kohdistetaan usein myös alaikäisiin.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 yleisbudjetti 2011. Siinä on annettu määräajat tarkistuksille seuraavasti parlamentin valiokunnat ja jäsenet, vähintään 40 jäsentä, 8. päivä syyskuuta 2010 puolilta päivinä ja tämä on keskiviikkopäivä. Ja sitten poliittisille ryhmille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 ja yrittäisimme vielä saada aikaan laajemman konsensuksen ja siksi me tuemme tätä esitystä. Kiitoksia kovasti. Herra Weber, äh, vastaan. Dass Reifungsprozesse von Früchten durchaus unterschiedliche niin, täällä on hedelmistä ja erilaisia nopeuksia, mutta EPPn puolesta hedelmä on jo päätökseen kypsä ja siksi me esitämme, että äh, Gallon mietinnöstä äänestettäisiin aivan kuten on ajateltu aikaisemmin. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Tässä tapauksessa me äänestämme, kuka puoltaa sitä, mitä ehdottavat vihreät ja sosialistit ja demokraatit. Niin, että siirretään Gallon mietinnön käsittelyä. Kto Państwa jest przeciwny? Ja kuka on vastaan? E, musimy sprawdzić elektronicznie. Otwier- Meidän täytyy e, tarkistaa tämä e, äänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Czy wszyscy zagłosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Wniosek przeszedł. A więc... E, ehdotus e, on hyväksytty. Gallon mietintö siirretään tästä syystä e, seuraavan täysistuntokäsittelyyn. Mm. Meillä ei ole mitään muutoksia tiistain ja keskiviikon esityslistoihin, mutta torstaille e- Euroopan konservatiivit ja reformistit ovat pyytäneet, että e, muutettaisiin kiireellisten asioiden käsittelyn järjestystä seuraavasti ensimmäiseksi ehdotetaan, että käsitellään ensin Zimbabwe, sitten Venezuela, sitten Pohjois-Korea. Ja aikomuksena on siis muuttaa järjestystä. Callanan, olkaa hyvä. Thank you, um, Mr. President. I hope... Kiitoksia puhemies. Toivottavasti tämä nyt ei ole mikään ongelmallinen pyyntö. Pyytäisin vain, että muutamme hiukan järjestystä, eli torstai-iltapäivänä ihmisoikeuskeskusteluissa ensin Zimbabwe ja sitten Venezuela ja sitten Pohjois-Korea, emmekä mitenkään yritä antaa minkäänlaista merkitystä tällä järjestyksellä, vaan tämä olisi kätevämpänä, että käsittelemme Zimbabwen aluksi. E, Kiitoksia kovasti ja äänestämme nyt tästä ehdotuksesta. Mutta ennen kuin äänestämme, niin ehdotuksen puolesta, olkaa hyvä. Grazie. Presidente, come ha sottolineato il collega. puhemies. Niin kuin sanottiin jo, kyse ei ole siitä, että lisätään mitään esityslistalle tai poistetaan. Kyseessä on vain järjestyksen muutos. Se järjestys, missä näistä asioista keskustellaan, minun mielestäni tämä voidaan hyväksyä. Haluaako kukaan äh, mm, ilmaista kantansa vastaan tätä esitystä? Olkaa hyvä. Niin, puhemies, ehkä voisimme esittää Kälähänille kysymyksen. Kälähän, niin, kertokaa nyt meille, miksi on helpompaa parlamentin jäsenille, mikäli Zimbabwesta keskustellaan ensin? Kenelle se on helpompaa? Näin päin. Tämä on meillä aika tärkeä päätöskriteeri. Eli toistan vielä, Miksi? Mikä on erityissyy, miksi Zimbabwe pitäisi käsitellä ensin ja miksi siitä olisi näin helpompi keskustella? Olkaa hyvä, herra Kalan. Uh, Mr. Schulz puts me in a very difficult position. I have absolutely no idea. Eh, niin, minä eh, Puhun tässä kollegioiden, kollegoiden puolesta. Van Horden eh, on tätä ehdottanut. Hän ei valitettavasti päässyt ajoissa paikalle. Hän on pyytänyt tätä etukäteen jo. Eh, on paras olla aina rehellinen ja puhua suoraan herra Schulzille. E, e, kiitos. Niinpä voimme äänestää tästä. Kuka puoltaa tätä ehdotusta?